Now the first vote is... Ensimmäiseksi äänestämme nimenhuntoäänestyksenä, joten laittakaapa kortit laitteisiin. we'll just do it. The voting begins. Äänestykset alkavat. Eli katsotaanpa esityslistalta ja huomaamme, että tässä on kyse yksinkertaistetusta menettelystä. Kyse on sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä, sähköisistä viestintäverkoista ja palveluista. Esittelijä on Rouva Trautman, joten aloitetaan nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Έχετε ακόμα 10 δευτερόλεπτα για να ψηφίσετε. 10 sekuntia aikaa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja äänestys on päättynyt. Εγκρίνεται με 510 ψήφους. 510 puolesta, 40 vastaan, 24 tyhjää. Onneksi olkoon, Rovat Rautman. Seuraava äänestyskohde on herra Staesin mietintö. Yksinkertaistettu menettely edelleen. Kyse on torjunta-aineita koskevista tilastoista. Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti. Herra Staes. Kollegas. Eh, Arvon kollegat, yksi selvennys Tämä on kolmas mietintö torjunta-aineisiin liittyen. Jo alkuvuodesta edellisellä kaudella hyväksyimme asetuksen aiheesta torjunta-aineiden markkinoille tuontia. Meillä on myöskin torjunta-aineiden kestävään käyttöön liittyvä direktiivi käytössä ja tämä asetus, jota nyt käsittelemme, on kolmas vaihe tässä paketissa – sovitteluun tämä meni, koska tämä käsittely alkoi jo viime kaudella. Monet eivät olleet prosessissa mukana, mutta toisen käsittelyn aikana väkeä ei ollut riittävästi paikalla päätösvaltaisuuden toteamiseksi tai käsittelyn saattamiseksi päätöksen toisen käsittelyn aikana. Erityisesti haluaisin kiittää Ruotsia ja Tsekin tasavaltaa peikauden aikana aikaansaadusta tuloksesta. Sovittelussa saatiin hyvä tulos aikaiseksi hyvässä yhteistyössä parlamentin kanssa ja kiitokset myöskin ryhmien puheenjohtajille, jotka ovat laatineet minun kanssani vaalien jälkeen kirjelmän, joka esitettiin puheenjohtaja valtiolle ja siltä pohjalta saatiin näin hyvä teksti aikaiseksi. Ja vielä kerran Kiitokset kaikille niille, jotka ovat omalta osaltaan kantaneet kortensa kekoon. Kiitoksia. Kiitos esittelijälle. Äänestetään mietinnöstä. Nimen huutoäänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 581 puolesta 19 vastaan. Herra Staesin mietintö. Seuraavaksi äänestämme rouva Geringer de Ödenbergin mietinnöstä Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvä yhteisön rahoitustuki on tässä aiheena kodifioitu toisinto. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 584 puolesta, 24 vastaan. Onneksi olkoon rouva Geringer. Herra Bees. Nicht funktionen. Nein. Laitteeni ei toimi. Ära. Okay. If it's, it's, it's recorded in the minutes. Mrs. Beres. Tämä siis pöytäkirjaan merkitään. Rova Beres. Mä Niin, ehkä tämä on minun ongelmani, mutta tämä laite ei toimi. Severin ehti tuon, äh, tuon logo. Herra Severin. Θα στείλουμε κάποιον να, να φτιάξει το δικό σας μηχάνημα. No niin, menköön joku korjaamaan sinunkin laitteesi. Seuraava kohta esityslistalla on äänestys yksinkertaisella menettelyllä herra Kirkhopin mietintö aiheena Europolin tietojen luottamuksellisuutta koskevat säännöt. No niin, hyvät kollegat. Kansalaisvapauksien valiokunta on ehdottanut, että tässä hylättäisiin tämä asia. Jos olette samaa mieltä valiokunnan kanssa, niin teidän pitää siis äänestää tätä mietintöä vastaan. Onko selvä? Jos olette siis kansalaisvapauksien valiokunnan kanssa samaa mieltä, niin äänestäkää mietintöä vastaan. Tämä lienee kaikille selvää. Kyse on nimenhuutoäänestyksestä, joka alkaa. Äänestys on päättynyt. Tämä on hylätty. Neuvosto ei ole paikalla, joten tämä palautetaan takaisin asianosaiseen valiokuntaan. Seuraavaksi Rova Intveldin mietintö täytäntöönpanosäännöistä, jotka koskevat Euroopan suhteita kumppaneihin. Ja tässä on sama menettely kuin äh, viime mietinnön kohdalla, jos olette hylkäämisen kannalla, äänestäkää vastaan. Nimenhuutoäänestys alkaa ja päättyy. Mietintö on hylätty ja tämä palaa asianomaiseen valiokuntaan. Seuraava mietintö on herra Albrehtin mietintö. Aiheena luettelo kolmansista maista ja organisaatioista, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys on päättynyt mietintö on hylätty ja se palaa kansalaisvapauksien ja oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaan. Seuraavaksi äh, Mera Garcian mietintö, sama menettely kuin äsken, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Mietintö on hylätty niin ikään ja se palaa asianomaiseen valiokuntaan. Seuraavaksi Kirkhopin mietintö. Rikosteknisten laboratorioiden toiminnan akkreditointi. Anteeksi, emme olekaan vielä siellä, vaan mietintö on nyt Sonia Alfanon mietintö aiheesta eurooppalainen rikoksen verkosto. Nimenhuutoäänestys alkaa. Peräsoforias. Nimenhuutoäänestys päättyy. Alfaanon mietintö on hylätty ja palautetaan valiokuntaan. Ja sitten Kirkhopin mietintö aiheena rikosteknisten laboratorioiden toiminnan akkreditointi. Nimenhuutoäänestys alkaa. Peräs psyfoforias. Äänestys päättyy. Mietintö on hylätty ja palautetaan valiokuntaan. Seuraavaksi Moreiran mietintö aiheena makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Georgialle. Nimenhuutoäänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys päättyy. Hyväksytty 550 puolesta 55 vastaan. Onneksi olkoon herra Moreira. Seuraavaksi niin ikään hetkinen. Äh, Corlisen zitsi äh, ton logo. Parakalo. Olkaa hyvä. Sorry, can I have a technician sent over? Niin voisikohan teknikko tulla paikalle? Tämä äänestyslaite ei toimi. Kyllä, hän tulee paikalle heti. Tämän non funzionò. Sama ongelma, puhemies. Mikä ongelma me to mechanimá tus tora? No, kaikki, joilla on ongelmia laitteiden kanssa käsi pystyy nyt, niin lähetämme teknikot paikalle. Ka jos meillä on vain kaksi toimimatonta laitetta, niin hyvä niin. Seuraavaksi Moreiran mietintö makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Armenialle. Nimen Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. 580 vastaan 29. Seuraavaksi Ransdorfin mietintö makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Serbialle. Nimen huutoäänestys alkaa. Peräsoforias. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. 583 puolesta, 23 vastaan, Ransdorfin mietintö. Siis seuraavaksi Winklerin mietintö, Mikro, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Bosnia ja Herzegovinalle. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. 583 puolesta 23 vastaan. Seuraavaksi Bulmanin mietintö aiheena yhteinen arvonlisäverojärjestelmä. Ja tämä on nimenhuutoäänestys ja alkaa nyt. Äänestys päättyy. hyväksytty 576 puolesta 61 vastaan. Onneksi olkoon herra Bulman. Seuraavaksi Rova Rospahin mietintö OSPAR-yleissopimuksen liitteiden ö, sopimus ö, ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 624 puolesta, 30 vastaan onneksi olkoon Rova Rospa. Sitten Geringerin mietintö aiheesta EUn ja Tanskan välinen oikeudenkäynti ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa jäsenvaltiossa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa koskeva sopimus. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 650 puolesta, 19 vastaan. Sitten tulee vielä Geringerin mietintö aiheesta EUn ja Tanskan välisen välinen tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskeva sopimus. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty 648 puolesta 19 vastaan. Onneksi olkoon Rova Geringer. Seuraavaksi Fraga Estevisin mietintö aiheesta Grönlannin pallasta koskeva elvytyssuunnitelma. Nimenhuutoäänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 638 puolesta 17 vastaan. Onneksi olkoon rouva Fraga Esteves. Seuraavaksi Kohin mietintö. Aiheena sopimus Euroopan yhteisön liittymisestä COTIF-sopimukseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 640 puolesta, 17 vastaan. Onneksi olkoon. Herra Koch, sitten Wallisin mietintö aiheena elatusvelvoitteisiin sovellettava laki. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 617 puolesta ja 23 vastaan. Onneksi olkoon Rova Uolis. Sitten herra Ratkai, olkaa hyvä. Ammu. Tuo μηχάνημά σας. Tästä στείλουμε κάποιον Kyllä tämä hoituu, älkää huolehtiko. Seuraava on herra Tsefkan mietintö aiheena Tobias Flygerin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskeva pyyntö. Hän ei ole enää EPn jäsen, siis herra Flyger. En tiedä, pitäisikö tästä vielä äänestää, mitä mieltä valiokunnat ovat. No hyväksi, tai äänestetään tästä silti. Äänestys alkaa. Tämä on yksittäinen äänestys puolesta. Käsi pystyyn. Ketkä ovat vastaan? Käsi pystyyn. Tyhjiä ääniä. Hyväksytty. Seuraavaksi herra Saiserin mietintö aiheesta mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn viides osa. Tässä toteaisin, että tarkistukset 1-10 on vedetty pois, joten äänestetään ehdotuksesta muuttamattomana, siis alkuperäisenä mietinnöstä. Nyt äänestetään puolesta vastaan. Hylätty. Haluatteko vetää ehdotuksen pois, komissio? Komissio haluaa vetää ehdotuksensa pois. Herra Sayer, olkaa hyvä. Kiitos. kirja Dima. I, I think that we shall not uh, withdraw the proposal. Emme me vedä tätä pois. No niin, kiitos tästä <clears throat> tiedosta. Joitakin tarkistuksia on vielä olemassa, siis 11, ketkä ovat sen puolella vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 12, käsi pystyyn puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten viimeinen äänestys on niin ikään nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Ja se on hyväksytty. 622 puolesta 18 vastaan. Sitten viimeinen äänestys tältä päivältä on rouva, herra Alvaron mietintö aiheena tietotekniikan käyttö tullialalla. Herra Luhan on pyytänyt puheenvuoroa. Ole hyvä. Mr. President, I would Kiitoksia herra puhemies. EPPn puolesta pyytäisin kohta kohdalta äänestystä kohta 27 liittyen. Täällä viitataan Europolin ja Eurojustin pääsystä tietokantaan ja toivoisin, että kaikki äänestäisivät tätä ehdotusta vastaan. Luhan. E- herra Luhan, olen pahoillani, mutta tällaisia ehdotuksia ei voida enää tässä vaiheessa tehdä. Ja valitettavasti tällaisten pyyntöjen esittämisen aika on jo mennyt umpeen. Jos esittelijä, esittelijälle sopii, niin sitten voidaan tämä 17 kappale äänestyttää erikseen. Eli ketkä äänestävät, et, ketkä ovat sitä mieltä, että kohdasta 17 voidaan äänestää erikseen puolesta vastaan tyhjää. Pyyntö on hylätty. No niin, tämä on aina yhtä mukavaa. Mennäänpä eteenpäin. Katsotaanpa nyt vielä sähköisesti. Sähköinen tarkistus alkaa. Päättyy. Se on todella hylätty 335 vastaan ja 288 puolesta. No niin, sitten herra Alvaron mietinnöstä äänestäkäämme. Tässä on valiokunta esittänyt näitä tarkistuksia puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten nimenhuutoäänestys tarkistuksesta 78. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty 440 vastaan. Sitten muut, tarkistus 85 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistus 86 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistus 87 on vedetty pois ja sitten tarkistus 20, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 29-33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 39-42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää hyvä hyväksytty. Ja sitten 90 tarkistus raukeaa. Sitten muutettu ehdotus puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestetään lopullisesti mietinnöstä. Äänestys alkaa. Sitten äänestys päättyy. hyväksytty 480 puolesta, 136 vastaan. Onneksi olkoon herra Alvaro. Ja τώρα έχουμε επεξηγήσεις ψήφου. Sitten äänestysselityksiä. Έκθεση Trautman. Trautmanin mietinnöstä. Rova Reuter. Kiitos mies menestyksekseen